Ja se on hyvin suorasukaisesti puhunut myös muun muassa Kreikan tarinasta. Kiitos. Kiitoksia kovasti ja näin päättyy keskustelu. Äänestys toimitetaan huomenna. Seuraava kohta esityslistalla. Rouva Pietikäisen mietintö, eurooppalaiset riski

Thank puhemies. Arvon jäsenet. Äänestyksenne on tärkeä edistysaskel jolla saadaan loppuun osatekijäpääomamarkkinaunionia, jolla halutaan uusia sääntöjä eurooppalaisten riskipääomarahastojen ja eurooppalaisten yhteiskunnallisten yrittäjien erikoistuneiden rahastojen osalta. Tämä on tärkeää, kun ajatellaan startup-yrityksiä ja laajentumi- yritysten laajentumista kun annetaan erityisosaamista riskipääoman markkinoilla, täytetään aukko, jota muut eivät ehkä pysty täyttämään. Valitettavasti Eurooppa tällä hetkellä on jäljessä muita markkina-alueita tällä saralla. Eurooppalaiset riskipääomarahastot ovat pirstaloituneena joissain jäsenvaltioissa vain, ja niitä on vähän, ne ovat pieniä. Nyt on tarkoitus auttaa tässä rahastopuuteongelmassa ja tukea EUn tasolla tätä. EU, Veka, EU, SEF luotiin, jotta saataisiin mahdollisuus markkinoida rahastoja yksinkertaisesti. EU Vekan osalta on saatu edistystä. Noin 126 rahastoa on ilmoitettu sovittu ESMAan viime kuun mennessä, mutta tämä ei riitä, jotta voitaisiin vastata rahoitushaasteisiin. EU-SEFin osalta edistys on ollut hidasta, ainoastaan seitsemän on ilmoitettu viranomaisille tällä hetkellä. Tämän ohjelman kautta komissio haluaa EU-VECA, EU-SEF-asetuksia muuttaa, jotta voidaan saada näistä merkinnöistä todella tehokkaat keinot riskipääomarahoitukselle Euroopassa. Täsmällisemmin otettiin käyttöön kolme keskeistä muutosta, jotta voitaisiin parantaa näiden rahastojen käyttöä. Me olemme lisänneet sitä, ketkä rahaston hoitajat voivat hallinnoida näitä. Otetaan mukaan suurten rahastojen hallinnoijat, eli toisaalta ne, joilla on yli 500 miljoonaa hallinnoitavana. Näin saadaan mittakaava etua ja luotettavia brändejä, joiden hyviä puolia voidaan antaa investoijille. EU-vekarastoille on annettu mahdollisuus investoida pieniin pk-yrityksiin ja midcap-yrityksiin ja investoida kasvumarkkinoille. Ja tämä lisää investointimahdollisuuksia, joita EU-veka-rastojen kautta syntyy. Näin niistä tulee kiinnostavampia sijoittajien silmissä. Kolmanneksi vähennettiin maksuja kieltämällä sellaiset maksut, joita vaaditaan jäsenvaltiossa, vaikka valvontatehtävää ei toteuteta. Lisäksi rekisteröintiprosessia yksinkertaistettiin. EU-vekarastojen uudet säännöt ovat osana monia toimia, joita edistämme, jotta voidaan tukea innovaatiota ja vahvistaa riskipääomamarkkinoita Euroopassa. Lainsäädäntöprosessin aikana lainsäätäjät ovat osoittaneet sitoutuneensa selkeästi siihen, että kehitetään sääntöjä ja löydetään tarvittavat kompromissit. Lopullinen teksti antaa varmuutta ja yksinkertaiset säännöt, jotka koskevat esimerkiksi omien varojen vaatimuksia. Lainsäätäjät ovat myöskin käytännön askeleiden kautta lähteneet selvittämään ja parantamaan EMV-viranomaisen asemaa ja yhdistelemään jäsenvaltioiden viranomaisten toimintaa. Nämä ovat hyviä parannuksia, jotka saavat lisää vauhtia eu EU-SEF rastoihin Hyvät naiset ja herrat, poliittisen sovun tukemisen kautta Eurooppa saadaan lähemmäksi innovoivaa taloutta. Näin voidaan poistaa sellaisia ongelmia, jotka estävät rajoittamisen tällä hetkellä. Haluaisimme jälleen käyttää tilaisuutta hyväksymme kiittää parlamenttia esittelijä Pietikäistä ja varjoesittelijöitä ja myös edustaja Gualtieriä rakentavasta hengestä jossa saimme käydä kolmikantaneuvotteluita. Kiitos. Kiitoksia kovasti komission jäsen edustaja Stolojan. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Päämarkkinoiden heikkous Euroopan unionissa liittyy siihen, että me ei, ei ole riittävästi rahastoja olemassa. Tämä kaiken tärkein laadullinen ero, kun verrataan Euroopan pääomamarkkinoita ja Yhdysvaltain pääomamarkkinoita. Siellä nimittäin tämän tyyppiset rahastot rahoittavat varsinkin startup-yrityksiä, sellaiset, jotka ovat innovatiivisten hankkeiden parissa tekevät työtä. Siksi voin vain toivottaa tervetulleeksi komission ehdotuksen ja myös sen sopimuksen, jonka olemme saaneet esittelijän ja muiden tämän parissa työskennelleiden kanssa. Näiden toimenpiteiden myötä nimittäin me voimme kohentaa niitä edellytyksiä, joita tarvitaan, jotta voidaan luoda työkenttää näille rahastoille. Ja näin voidaan paremmin rahoittaa startup-yrityksiä ja pk-yrityksiä. Tämän lisäksi me voimme edistää myös EAMVn roolia. Tästä syystä aion äänestää tämän ehdotuksen puolesta. Kiitoksia kovasti. Ja sitten edustaja Consolino. EUKA e ja EUSEF-rahastolla myönteisiä vaikutuksia, jotta voidaan lisätä kasvua, luoda vakaampia työpaikkoja ja luoda myös suotuutelmat edellytykset investoinnille. Riskipääomarahastot, kuten on kuultu, liittyvät innovatiivisiin yrityksiin, joiden Kilpailu on kovaa globaalilla tasolla ja niiden vaikutuskin on merkittävä työllisyyteen. Siksi minä olen itse kokenut it, omassa maassani yrityksistä, jotka ovat pyrkineet käyttämään rahastoja ja ovat saaneet aika erinomaista toimintaa. Totta kai. Tässä on neljä ulottuvuutta. Ensinnäkin, että voidaan laajentaa sitä kirjoa, jotka voivat käyttää välineitä, mukaan lukien myös rahaston sijoittajat, jotka ovat hoitamassa isompia rahastoja niin, että saadaan iso, suuremmassa mittakaavassa investointia mukaan uusia yrityksiä, joihin voidaan investoida laskea myös kuluja, joita nyt on. Ja sitten toiseksi olemme tehneet sen valinnan, että rahastot ovat todella eurooppalaisia ja olemme halunneet rekisteröityjen menettelyä muuttaa ja yhdistää niitä jäsenvaltioita kesken niin, että EAM vielä on isompi rooli. Ja kolmanneksi, näin nämä ovat varmempia myös niin, että saamme paremmat takeet rahastojen hoidosta. Ja lopuksi meillä on myös raportointivelvoite EMVlle niin, että tiedetään minkälaisia ympäristöä mahdollisesti on tai ilmastoon liittyviä riskejä. Ne on myös huomioitava silloin, kun investointeja tehdään. Minä uskon, että kaikki voimme olla tyytyväisiä tähän tehtyyn työhön. Nimittäin tämän uuden asetuksen myötä me voimme rohkaista sosiaalista yrittäjyyttä, joka on teknisesti pitkälle menevää ja näin voi saada enempää yksityistä ja julkista rahaa investoihin ja luoda myös reaalitaloudessa toimintoja ja kiinnittää enemmän huomiota ympäristöön. Ja lopuksi voidaan taata myös työpaikat. Mielestäni tämä on tärkeä tulos, jonka olemme saaneet aikaan ja kiitoksia kaikille, jotka ovat tykyä auttaneet. Kiitoksia edustaja Papa Kiitos puhemies. Meidän pitää vahvistaa nuoria, nuorta kasvualusta. Meidän pitää kannustaa nuorta yrittäjyyttä. Meidän pitää kannustaa innovaatiota. Tämä komission ehdotus oli riittämätön. Meidän pitää parantaa tekstiä parlamentissa Pietikäisen mietinnön myötä, mutta tahtia pitää kiihdyttää. Tämä ei riitä. Jos tarkastelee, mitä muualla tapahtuu, niin meidän viiveemme on kyllä tuntuva. Meidän pitää Meillä pitää olla enemmän PK-yrityksiä, meidän pitää keventää byrokraattista taakkaa ja helpotamme tehtävää niille, joilla on hyviä ajatuksia, loistavia ideoita, mutta ei välttämätöntä rahoitusta sille. Meidän pitää olla enemmän huolissamme niistä maista, jotka ovat kaikista pahiten kärsineet kriisistä. Esimerkiksi Kreikassa on hyvää aivokapasiteettia, mutta se valuu ulkomaille, koska ympäristö ei tarjoa mahdollisuutta toteuttaa tätä yrittäjyyttä ja sen takia pitää kiihdyttää tahtia. Edustaja Papadimulis, teille on Koborilta esitetty sinistä korttia. Thank you, Mr. Papadimoulis. Um... Kiitos, edustaja Papadimoulis. Ettekö olisi samaa mieltä kanssanne, että hallitukset, jotka usein ovat todella epäpäteviä, tai byrokraatit, jotka ei tiedä bisneksestä tai yrittäjyydestä mitään, eivät ollenkaan kuulu nyt tähän tilanteeseen, että he sotkeutuvat pääomamarkkinoihin tai pörsseihin. Kapitalismi, on paras tapa huolehtia siitä, että nuoret uudet yritykset kasvavat. Olen ollut 30 vuotta bisnesmaailmassa. Hyvä hanke ja hyvä projekti. Jotkut voivat laittaa siihen rahaa. Miksi nyt hukataan veronmaksajien rahoja tähän asiaan, joka kuuluu pääomamarkkinoille? Tämä on ihan hölynpölyä ja veronmaksajien rahojen tuhlamista. Arvoisa edustaja Coburn, te olette siis sitä mieltä, että EU muistuttaa Neuvostoliittoa. Sehän on ihan normaalia, että silloin ajattelee, että, että nuor, nuoret, jotka käynnistävät innovatiivisia yrityksiä, on vaarallista ja huonoa. Te ehkä uskotte johonkin pää, kapitalismiin, jossa ei ole minkäänlaisia sääntöjä, vain viidakon lait toimivat. Kun te kritisoitte hallituksia, niin ehkä te olette oikeassa, koska teidän on kyse teidän maanne hallituksesta. Kiitoksia kovasti hiljaisuutta. Edustaja Mono. Arvoisa komission jäsen, toivottavasti kuuntelette tarkasti minun puheenvuoroani. Minä olen sitä mieltä, että meillä on paljon epäilyjä siitä, kuinka paljon komissio tarvitsee kehittää kaikkia yrityksen raho- yritysrahoisuutta, pörssirahoitusta ja tässä on kyse myös pankkien tai perinteistä toiminnasta, ja tämä kaikki tapahtuu myös kilpailu, eurooppalaisten pankkien kilpailukyvyn kustannuksella, kun lähdetään tarkistamaan tätä asetusta mm, eurooppalaista riskipääomarahoista, eurooppalaista yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä. Tämä hyväksyttiin neljä vuotta sitten, mutta ei, tilanne oli vielä täysin kypsä, jotta voisi edetä hyvin. Meidän täytyy nyt lähteä toimimaan ja tehdä tästä nettisivusta. Mutta hyvä komission jäsen, oletteko te sitä mieltä, että nämä rahastot, jotka ovat kerätty tähän, eivät ole välttämättömiä Euroopalle tai ovatko ne liian vähäisiä? Mutta jos meillä on tätä riskipääomaa, niin usein se on taannut, taannut menestyksen. Pieni on kaunista, kun haluaa tuntea hyvin taloudelliset ja paikalliset asetus ja muut yhteisön muut olosuhteet, niin se kyllä suosi investointeja silloin eh, ylikansalliset hallinnoinnit eivät ole yhtä tehokkaita kuin on, jos on kyse kansallisista riskipäämarhoista, mutta meillä on toinen huolenaihe. Tämä muutosasetukseen tai mahdollisuus antaa tämä merkintä eurooppalaisille riskipäärahastoille tai kun on kyse näistä riskirahastoista, se tarkoittaa sitä, että on kyse ikään kuin IMFn toimimasta. Se on keskeinen viesti tässä tekstissä. Tässä on kyse vuoden 2013 asetuksesta, kun puhutaan näistä rahastoista. Ne hukkuvat kaikkiin erilaisiin jättiläismäisiin strategioihin, joissa on yleistä ylikansallisuus. Jos me ajattelemme näitä rahastonhoitajia, silloin välttämätön Kiinan muuri näille investoinnille on, sitten käytetään, ei ole noudatettu asianmukaista politiikkaa, vaikka me tuemme tätä riskipääomaa periaatteen kehittämistä, niin me ole suhtaudumme aika epäilevästi tähän tekstiin. Senor Mono. Edustaja Mono, teille on esitetty sinistä korttia. Herra Coburnilta, hyväksyttekö sen? Herra Coburn. Äh, merci, monsieur. Kiitos, herra Mono. Tosi viehettävä ja ystävällistä, niin kuin aina on. Minäpä haluaisin esittää kysymyksen teiltä. Minä luulen, että tämä pääoma annetaan joillekin yrityksille, en tiedä missä, ei, ei aika Britanniassa, en tiedä onko täällä Ranskassakaan semmoisia, mutta kai nyt jos niille annetaan rahaa, niin se on sitten muiden kustannuksella, jotka ovat itse sen rahan keränneet. Niin, ja hiki ja sen tehneet. Miksi tästä olisi sitten hyöty? Kai sitten ne murskavat toiset yritykset, kun ovat ihan reilusti hankkineet rahaa riippumattomilla markkinoilla. Kai tällainen kommunistinen sosialismi on pahasta. Ja miksi Euroopan unioni menee konkkaan? Ja miksi monen vuoden ajan? No, no kyllä tässä me ollaan samaa mieltä. Mutta Ranskan sosialismi on yrittäjyyden tuhonnut Ranskassa. En halua, että Ranskaa tuhota. Olisitteko samaa mieltä? Les recuerdo que tienen... Muistuttaisin, että 30 sekuntia on ei minuutteja. Herra Mono. Oui, Hyvä kollega Coburn, muu, jos me puhumme poliittisista ja taloudellisista, me olemme ihan samoilla linjoilla. Olemme konservatiiveja, liberaaleja kuitenkin Ranskassa. Ja tietysti vastustamme sosialismia, kommunismia ja kaikkia ääriliikkeiden muotoja myös taloudessa. Me yksinkertaisesti puolamme kapitalismia ja, ja me tuelemme riskipääoman toteuttamista käyttöä, koska se on tuottava. Ainut ongelma, jota me emme ymmärrä EU:ssa on se, että ennen kuin oli olemassa, että meillä oli myös riskipääomamarkkinoita, joilla voitiin rahoittaa innovoivia yrityksiä, startup-yrityksiä. Totta kai jäsenvaltiot eivät, odottaneet, äh, siis valtiot eivät odottaneet e ta toimijakseen ja investoidakseen. Sen takia mielestäni tämä ei ole mitenkään välttämätöntä, tämän kaltainen nimike. Kiitos, edustaja Fernandez. Hyvää iltaa kaikille. Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää esittelijän tekemästä työstä ja mielestäni kollega Konsolina, kun hän on ollut varjoesittelijänä, jotta päästiin tähän sopimukseen, jotta äänestämme huomenna. Me, me aloitimme tämän lainsäädäntökäyden EU-ssa hyvin pahassa talouskriisissä ja sen takia halusimme mm, e, kannustaa parasta työllisyystilannetta. Tässä agendassa meillä oli yksi keskeinen akseli. Meidän piti kannustaa pää pääomamarkkinoiden syntymistä ja kehittymistä. Me olemme paljon, tehneet paljon työtä viime vuosina. Olemme myös saaneet uusia asetuksia. Kun puhutaan raho- markkinoista, meillä on uusia asetuksia, joiden meitä halutaan helpottaa. Äh, äh, haluamme ehdottaa äh, myös de capital y el reglamento que... Osakemarkkinoiden etenemistä. Me aiomme huomenna äänestää tästä tekstistä, mutta tällä samalla tavalla me haluamme helpottaa näiden markkinoiden rakentamista, päivämarkkinoiden rakentamista haluamme helpottaa siten, että on helpompi luoda Mm, riskipääomarahastoja ja auttaa eurooppalaista kasvua. Minun ryhmälle on, me olemme saaneet, me olemme todella edenneet, me, totta kai tässä valinnassa, kun on valvottu ESMAn toimintaa ja myös miten haluan investoida. Me olemme tehneet ympäristöanalyysiä näissä yrityshankkeissa. Se auttaa meitä pääsemään tavoitteisiin Pariisin sopimuksen mukaisesti ja me olemme myös tehneet päätö- ihan asianmukaisia päätöksiä. Mutta mitä nyt tämän kaiken takana piilee, mitä kollega Papa Dimoli sanoi, meillä on vielä paljon tehtävänä, koska PK-yritykset eh, ovat suurien haasteiden edessä, jotta ne voisivat osallistua sisämarkkinoihin. On paljon hallinnollisia ongelmia, eh, sääntö sääntelyyn liittyviä ongelmia, mutta yksi osa tästä uudistuksesta tekee sitä, tarkoittaa sitä, että keskisuuret yritykset voivat osallistua pääomamarkkinoiden toimintaan. Ja komission pitäisi lähteä miettimään, miten voimme todella parantaa rahoitusta pienille yrityksille, ei vain keskisuurille yrityksille. Kiitoksia kovasti. Ja nyt minun kunniani on vetää tätä istuntoa tästä eteenpäin. Ja nyt annan puheenvuoron edustaja Anneman sille Enfistä. Minuutti, olkaa hyvä. Kollegas, Euroopan komissio, Kiitos. Tänään aamullakin kuulimme Jean-Claude Junckerin puheenvuorosta, että pääomamarkkinaunionit unin pitää saada nopeasti toteutumaan. Tietenkin on otettava huomioon Brexit, jos ajatellaan, miten monet ovat töissä pääomamarkkinasektorilla. Lontoon City on yksi tärkeimmistä toimijoista pääomamarkkinaunionissa ja me uskomme, että tämä uhkaus tai näkin tämä ehdotus on otettava huomioon, että EU haluaa nyt toteuttaa muutoksen huippunopeudella. Tämä on suurin ongelma. Lisäksi olemme sitä mieltä, että EAMV ei pitäisi olla tässä ajamassa tätä, vaan jäsenvaltioiden, kun puhutaan siitä, miten hyväksytään rahastoja. Tämä on keskeistä, että me olemme yhtenäisiä moninaisuudessa. Kiitos. Dankevel, e, Kiitos paljon. Nyt annan puheenvuoron edustaja Santille. Yksi minuutti. Kiitos puhemies. Tämä ehdotus pyrkii huomioimaan perustavanlaatuiset ongelmat, joka liittyy pääoman ja riskipääoman tarpeet pk-yrityksissä, startup-yrityksissä ja laajentumishankkeissa. Ei ole sellaista kulttuuria täällä kuin Yhdysvalloissa, että saadaan raha liikkeelle yhteisijoitusyritysten tai välittäjien kautta. Nykyinen järjestelmä on ihan järkevää, mutta ei pidä aliarvioida vaikeuksiakaan. Ihmiset, jotka vetulimessa toimivat yrittäjinä, ja välittäjinä, hoitajina. Siksi täytyy olla laadukasta sääntelyä tarjolla. Tarvitaan innovaatiota, joustoa myös toimintaympäristössä. EMF saa paremman neuvon roolin, mutta kuitenkin sääntelyn oltava kevyttää. Varmasti täytyy ajatella PK-yritykset keskittyvät ehkä sosiaalisiin hankkeisiin, digitaalisiin hankkeisiin. Täytyy kiinnittää huomiota myös sellaisiin hankkeisiin, jotka toimivat sähköalalla tai ympäristötekniikassa ja antaa kannustimia niille. Nuorten hankkeet pantakoon etusijalle ja pitäisi luoda myös riskipääomaa rakenteiden ja eri yliopistojen osastojen ja teknisten laitosten välillä. Siksi tarvitaan erityisohjelmioita saaria ja äärialueille, jotta voidaan pientien yritysten potentiaali hyödyntää, koska niillä alueilla riskipääoma on kallista. Kiitos paljon. Ja edustaja Frunzulitsa, olkaa hyvä. Yksi minuutti. Panie president. Kiitos paljon puhemies, hyvät naiset ja herrat. Vaikka voidaan pitää toimintaohjelman keskiössä sekä riskipääomarahastoja että yhteiskunnallisen yrittäjyyden rahastoja. Näitä on vähän ja vain muutamassa jäsenvaltiossa. Siksi pidän hyvänä mietinnön esittämiä uudistuksia. Uskon, että mietinnössä esitetään sellaisia toimia, joiden kautta voidaan saada liikkeelle riskipääomaa unionissa. Näiden kahden rahaston kautta saadaan integroidumat sisämarkkinat, joilla voidaan päästä käsiksi rahoitukseen kaikkien yritysten, erikokoisten yritysten puolelta kaikissa jäsenvaltioissa. Toisaalta ollaan vähentämässä riskipääoma rajaa ja näin voidaan helpottaa rahoituksen saamista ja helpottaa investoijien mahdollisuuksia. Toisaalta tiukempi valvonta EUn tasolla sitä kautta, että arvopaperimarkkinaviranomaisen asemaa vahvistetaan. Estetään liiallinen riskinotto päämarkkinoilla. Kiitos oikein paljon. Mulțumesc, domn deputat eh, Kiitos paljon, edustaja Frunzulica. Nyt siirrymme puheenvuoroihin ilman puhelista. Edustaja Kapuuto aloittaa. Kiitos puhemies. Se, että saadaan jäsenelpi strategia yhteismarkkinoita varten ja niin, että noudatetaan myös pääomaunionin tavoittaa, me olemme luvanneet säännellä myös yhteissijoitusyrityksiä ja vaihtoehtoja niille, niin että saadaan riskipääomaa liikkeelle ja sosiaalista yhteiskunnallista yrittäjyyttä. Ja riskipääoma keskittyy vaihtoehtoisiin kohteisiin, niin huomioiden nuoret ja innovatiiviset hankkeet, mutta myös pienet yritykset. 2015-2016 luvut ovat aika rohkaisevia, mutta täytyy korostaa, että asetuksen soveltamiskaudella ei on vain saatu tietoa, että 25 prosenttia on toteutunut, eli valtioiden ulkopuolelta on kerätty 25 prosenttia. Tässä täytyy päästä eteenpäin jäsenvaltioissa niin, että laajetaan yritysten määrä, jotka tulisivat mukaan investointeihin niin, niin että saada vaihtoehtoisia sijoitusvirtoja ja huomioiden potentiaaliset innovaatiot yritykset ja varsinkin kannustaa nuoria yrityksiä. Grazie, tanta Caputo. Kiitos edustaja Caputolle. Edustaja Marias, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Emme me ole vielä selvinneet talouskriisistä, mutta meillä ei ole kuitenkaan käytettävissä Meillä on kuitenkin käytettävissä välttämätön rahoitus pienille innovatiivisille yrityksille. Meidän täytyy luoda uudet pääomamarkkinat ja aivan erityisesti pitää ajatella, että voisimme auttaa riskipääomamarkkinoiden kehittymistä ja myös yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen tähtäävää rahastojen toimintaa, mutta siihen pitää lukea myös Kreikan, Kreikka mukaan. Kreikan pankki on käyttänyt noin 42 miljardia euroa. Ja niitä ei voitu valitettavasti käyttää tähän kumppanuusprosessiin se olisi voinut auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka tarvitsevat kipeästi rahoitusta, jotta Kreikka todella voisi päästä pois kriisistä, koska se tarvitsee kipeästi tätä sen jälkeen, kun säästöpolitiikka Troikan avulla synnytti meille miljoonia työttömiä. Kiitos. Nyt kuuntelemme komission edustajan, komission jäsenen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti puhemies, hyvät parlamentin jäsenet ja kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta ja huomioista ja tuesta, jota moni selvästi antoi tälle sopimukselle. Ja kuten jo totesinkin, Euroopan komissio on käsitellyt tätä kiireellisenä aiheena, se on tärkeä rakennuspalikka pääoma unionissa me olemme kiitollisia siitä, että kiitos teidän rakentava lähestymistapanne. Vaikuttaa siltä, että pääsemme nopeasti eteenpäin jatkossakin, niin että saadaan uutta pontta. EUV tai EU-SEF-rahasto muodoille ja saadaan uutta pääomaan ja saadaan enemmän myös yhteiskunnallista yrittäjyyttä tukien innovatiivisia kasvavia yrityksiä. Tämä on askel kohti tulevaisuuden taloutta ja askel oikeaan suuntaan. Haluaisin vielä kerran kiittää Euroopan parlamenttia, esittelijä Rova Sirpa Pietikäistä, varjoesittelijöitä, Gualtieria. Kiitoksia kovasti. Commissioner, time for our uh, Kiitos paljon. Nyt annan puheenvuoron esittelijälle Rova Pietikäinen, olkaa hyvä. I would like to thank minä haluaisin kiittää komissiota hyvästä rakentavassa hengessä edenneestä yhteistyöstä koko tämän prosessin aikana. Toivon, että voitte viedä tämän viestin komissioon. Ja haluaisin vielä lähettää pari muutakin viestiä. Yksi on se, että EU Vekassa on joitain askeleita vielä, kun ajatellaan mahdollisuuksia investoida muita joustoja – joihin pitäisi tutustua vähän myöhemmin kuin uudelleen tarkastelun aikaan. Kaiken tärkeintä on se, että kun EMVtä arvioidaan, toivon, että teette kaikkenne, jotta voitte huolehtia siitä, että voidaan turvata eu rahastojen avoin ja samanlainen kohtelu kaikkialla Euroopassa. Arvopaperiviranomaisille markkinaviranomaisen toimesta, koska tämä on muuten ongelma, ettei ole samanlaiset toimintamahdollisuudet. Tämä on taistelua, mutta mielestäni tämä on